Mes chers collègues, mes chers collègues, Hyvät kollegat. Mes chers collègues, la séance est ouverte. Kokous alkaa. Kokouksemme on hieman erityislaatuinen. Meillä on esityslistalla vain yksi kohta. À part l'adoption de l'agenda esityslistan hyväksyminen. Esityslista on hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitukset. Ei kahvia. Vous avez la liste. C'est à cause des grèves. Tämä johtuu siis lakosta. Tämä on myös säästötoimi. Säästötoimien hengessä toimitaan. Teillä on, olka, hyvät, hiljaisuutta. Teillä on lista työkielistä, jotka ovat käytössä. Tervehdin tulkkeja. Pyydän myös ottamaan äänestyskorttinne esille. Omani unohtui täysistuntosaliin. Voimme sitten äänestää varsin nopeasti. Meillä on äänestyksiä, jotka jakavat valiokunnan, eli täytyy turvautua kortilla äänestämiseen. Hyvät kollegat, tarkoituksemme on äänestää budjettivaliokuntana valmistautuaksemme täysistunnon äänestykseen seuraavassa istunnossa huhtikuun ykkösessä ennakkoarviosta Euroopan parlamentin osalta varainhoitovuodeksi 2012. Kyseessä on Fernandesin mietintö. Me olemme järjestäneet kaksi sovittelu, sovittelua valmistelevaa kokousta puhemiehistön kanssa. Olemme löytäneet sopimuksen budjettivaliokunnan valtuuskunnan ja puhemiehistön valtuuskunnan välillä. Siitä johtivat kaksi varapuhemiestä yhdessä parlamentin pääsihteerin kanssa – Toisesta sovittelukokouksesta on nyt siis pari päivää kulunut, se järjestettiin tiistaina. Tämän seurauksena eilinen kokous, jossa puhemiehistö kokoontui, hyväksyi ennakkoarvion. Ja nyt tänään tehtävämme on äänestää ennakkoarvioluonnoksesta. Puhemiehistön äänestys sisältää sen sopimuksen koko sisällön, jonka me olemme hyväksyneet budjettivaliokunnan valtuuskuntana. Esittelijämme saa puheenvuoron. On valmisteltu kompromissitarkistuksia, joilla sopeutetaan alkuperäistä päätöslauselmaa ja otetaan huomioon sopimuksen lausekkeet. Tässä hengessä esittelijä luonnollisestikin antaa kielteisen suosituksensa niihin tarkistuksiin, jotka eivät ole yhteensopivia sopimuksen kanssa. Näistä sitten äänestetään. Jos ne ovat yhteensopivia, niin esittelijä ottaa myönteisen kannan. Jos on toisin, niin hän luonnollisesti suhtautuu niihin kielteisesti. Si, cela. Aikomukseni, niin kuin myös äänestyslistalta ilmenee, on äänestyttää ensinnäkin kompromissista yksi. Se koskee kohtaa kolme. Siinä on periaate yleissopimuksesta, eli siitä, että budjettivaliokunta tukee sitä, että Yhdessä puhemiehistön kanssa valtuuskunta on päässyt tähän kompromissiin. Jos kompromissi nyt hylätään, niin sitten katsotaan, mitä tehdään. Jos se hyväksytään, niin voimme sitten siirtyä tutkimaan muita kompromissiehdotuksia ja tarkistuksia. Esittelijä, haluaisitteko hieman selventää, minkälaisena tämä äänestys teille näyttäytyy? Muito obrigado, Presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer a a todos os grupos políticos. Kiitos. Haluan kiittää kaikkia poliittisia äh, ryhmiä heidän yhteistyöstään. Ja haluaisin myös äh, kiittää varjoesittelijöitä, koska hyvin lyhyessä ajassa olemme kyenneet ylittämään useita äh, vaikeuksia yhteistyötä tekemällä. Kiitän kaikkia panostuksesta ja minusta me olemme päässeet tässä hyvään sopimuksen puhemiehistön ja hallinnon kanssa. Joten Kiitän myös kaikkia, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. Ja todellakin kiitän poliittisia ryhmiä heidän ponnisteluistaan ja varjoesittelijöitä siitä, että olemme onnistuneet. Ja äh, tässä on 2,3 prosentin nousu, joka itse asiassa on oikeastaan lasku, kun katsotaan, että inflaatio on 2,8 prosenttia. Joten minusta me emme voi kyseenalaistaa tätä sopimusta koska silloin tällä hetkellä me emme oikeastaan emme lisätä emmekä vähentää meidän menojamme. Joten haluan tehdä ero siinä, että me voimme tehdä säästöjä, mitä tulee täytäntöönpanoon. Minä teen kompromissitarkistuksia tietyiltä aloilta niin, että voimme täytäntöönpanossa tehdä säästöjä vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi liberaalien tarkistuksissa muistaakseni siis tarkistus 17. Joten miten tämä nyt sopii tähän keskusteluun, yritämme löytää täytäntöönpanossa säästöjä. Tällaiset tarkistukset ovat yhteensopivia. Sitten meillä on kompromissi, jota sosiaalidemokraatit eivät halua Alun perin tämä oli tarkistus 14, nyt se on kompromissi 10, jossa on kysymys kohdasta 14. Mikäli tämä ei mahdu kompromissiin mukaan, niin ehdottaisin tätä suulliseksi tarkistukseksi ja esitän silloin suullisen tarkistuksen. Haluan, että me voimme ratkaista tämän ongelman nyt jo ja meidän täytyy tehdä muutamia teknisiä oikaisuja alkuperäiseen tekstiin. Ja toivon, että voimme nämä tällaiset tekniset ongelmat jo korjata. 16. maaliskuuta ja 22. päivä ennen sitä meillä oli kokous. Kohta 26, sinne meidän pitää korjata summa, joka on 1,7 miljardia, miljoonaa. 177300. Jos me tämän voimme ottaa mukaan, niin saamme nämä pienet tekniset asiat korjattua välittömästi. Kiitos. I'll be very short, but uh, first... Ihan lyhyesti. Kiitokset kollega Fernandesille siitä, että hän on yrittänyt löytää globaalia kompromissia. Pitkälti olemme samaa mieltä tästä. Kyllä tämä sovitteluehdotus sopii meille, mutta nämä luvut pitäisi liittää liitteen muodossa tähän päätökseen, jotta meillä on luvutkin mustaa valkoisella, jotta kaikki tietävät, mitä olemme hyväksyneet. Niin kuin kollega Fernandes totesi, mekään emme usko, että että kompromissi 10 ei ole mikään todellinen kompromissi, se ei perustu minkäänlaisiin tarkistuksiin, joten on, pidetäköön tätä esittelijän suullisena tarkistuksena eikä kompromissina. Ja mitä tulee sitten Euroopan historian taloon, Monet asiat ovat jääneet kompromissiehdotuksessa huomioita, joten ehdotamme, herra puheenjohtaja, että äänestämme tästä kompromissista, että myöskin näistä lisäosista, jotka pitäisi tähän lisätä päätöksentekoon menettelyyn ja budjetikohdan avaamiseksi tätä Euroopan historian taloa varten. Kiitoksia. Thank you, Mr. Chairman. Just very briefly. Kiitos puhemies. Aivan lyhyesti Minuhan ei kutsuttu kokoukseen puhemiehistön kanssa, joten en voi yhtyä näihin kompromisseihin. Olen kuitenkin tyytyväinen puheenjohtajaan, joka totesi, että me äänestämme yksittäin näistä tarkistuksista huolimatta kompromisseista. Tämä on hyvä. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm... Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Se mitä kollega Pukoska totesi, niin on valitettavaa. Ja on valitettavaa, että silloin kun yhdessä esitetään tarkistuksia, niin niistä ei voida yhdessä neuvotella. Toivottavasti kollega Bokos tietää, että nämä kolme hänen tukemansa ryhmää eivät ole ne, jotka joutuvat tämän sitten käytännössä panemaan täytäntöön, vaan meidän pitäisi löytää kattavampi lähestymistapa. Tiedän, että Guen ja vihreiden edustajat keskusteluissamme myöskin näistä kompromisseista ja muista olivat siis läsnä ja voivat pitkälti hyväksyä ne. Ja mitä tulee Bokosin ehdotukseen, mikäli puheenjohtaja sen hyväksyy, niin ehkä se on ihan järkevää, mutta kun äänestetään ehdotuksista, niin silloin nämä luvut pitää suhteuttaa näihin leikkauksiin. Ja sitten kysyisin, että miten meidän tulee toimia, kun käy ilmi nämä lukujen väliset erot. Myönnettäköön, että minä en tiedä, miten tämä teknisellä tasolla pitäisi ratkaista. Kiitoksia. Selvä. Tämä ongelma ei tule eteen, hyvä kollega, koska mehän äänestämme luvuista liitteenä tähän kompromissiin. Eli luvut eivät voi olla eri, e, eri lukuja, jollei sitten kompromissi tule hylätyksi. Edustaja Portas, hän on ollut tässä tuhman pojan roolissa. Minulla on kyllä vähän ikävää sanottavaa, se pitää paikkansa puheenjohtaja. Mon euh, euh, Minun ongelmani on seuraava. Äh, irrallaan siitä, että että en hyväksy tätä kompromissia. Minun ryhmäni tulee äänestämään tätä vastaan. Voin kuitenkin sanoa seuraavaa. Jos katson jäsenten ohjesääntöä ja artiklaa 7, meillä on oikeus nähdä kaikki, parlamentin jäsenillä on oikeus nähdä kaikki asiakirjat. Ja olen voinut todeta seuraavaa. Nimittäin parlamentin jäsenten ohjesäännössä ei ole yhtäkään artiklaa tai alakohtaa, jossa on kysymys, oli sitten mistä äh, kustannuksesta tahansa kysymys, joka liittyy meihin, niin sitä ei indeksoida, ei minkäännäköistä inflaatiokorjausta. Tätä ei mainita missään kohdassa. Tämä merkitsee sitä, että kaikki päätökset indeksointialalla, oli sitten kysymys palkkojen indeksoinnista, päivärahoista, vä- e, välimatkakustannuksista, kustannuksista, kaikista mahdollisista kustannuksista – Nämä äh, ovat indeksoidin pohjalta ainoastaan parlamentin puhemiehistön päätäntävallan alaisia. Meillä on asiakirja, joka on 19. toukokuuta ja 9. kesäkuuta 2008 hyväksytty, äh, jossa on kysymys äh, ohjesäännön muuttamisesta. Mutta ja 14. helmikuuta on nyt tämä uusin päätös. Ja tämä merkitsee sitä, että kaikki menot, kaikki kulut, jotka koskevat meitä ja joiden osalta olen tehnyt koko joukon tarkistuksia, johon olen ehdottanut vuodelle 2012 nolla korotusta. Kaikki nämä kohdat ovatkin nyt sitten puhemiehistön päätösvallan alaisia, eivätkä liity mitenkään jäsenten ohjesääntöön. Haluan varoittaa kaikkia kollegoita tästä, kun lähdetään äänestämään kompromisseista, joiden ainoa ää, tarkoitus on tehdä säästöjä kaikkeen muuhun, paitsi meihin, niin te tiedätte, että te äänestätte tästä tietoisena. Eli siis meidän omat kulut ja kulujen nostot, niitä täytyy siis sitten puolustaa veronmaksajien suuntaan. Kiitos tästä äänestysselityksestä ja tästä täsmennyksestä juridinen luoteltaan. Isabel Durand. Kollega Truppel on allekirjoittanut tiettyjä tarkistuksia. Voin yhtyä siihen, mitä Alvaro totesi, mutta menettely ei minusta ole kovinkaan selkeä. Tätä ei ole helppo seurata, erityisesti kun ajatellaan tätä yleiskompromissia. Toki me sitä tuemme, mutta haluaisin, että e, että näitä käytäisiin yksitellen, koska emme me niitä allekirjoittaneet ihan yhtä kokonaisuutena. No hyvä. Kaikki koordinaattorit ovat ottaneet kantaa, paitsi EPP, mutta ilmeisesti EPPn hiljaisuus on tuki esittelijälle, eikö niin? No hyvä. Ehdotan, että siirrymme äänestämään. Kun otetaan huomioon se, kuinka monta edustajaa täällä on EPPstä, niin minulla ei ole äänioikeutta. Minä en siis äänestä. Kompromissista. Presidente, mi scusi, io non ho la eh, tessera di voto, sta arrivando. Anteeksi herra puheenjohtaja, minulla ei välitettävästi ole vielä äänestyskorttia käytössäni, mutta kyllähän korttia ollaan paraikaa tuomassa. Ehkä sitä äänestystä voidaan lykätä sen verran. Minulla ei ole omaa korttiakaan lainattavaksi, joten voitte äänestää nostamalla kättä. Me olemme täällä nyt vähän huonoja oppilaita tänään, molemmat. Ah. Kompromissi yksi. Puolesta. Je vous remercie. Qui est con? Vastaan. Kolme, neljä, viisi. Kiitos. Tyhjää. Suuri enemmistö. Tämä sali ei ole kovinkaan mukava ei keskustelujen järjestämisen kannalta eikä myöskään äänten laskennan kannalta, mutta enemmistö on kuitenkin selkeä. Voimme siirtyä näin ollen kompromissiin kaksi, kohta yksi, kompromissi kaksi puolesta. Kiitos. Vastaan. Vi, kuusi, seitsemän. tyhjä Ei tyhjä Hyväksytty niin ikään. Näin ollen tarkistus kuusi raukeaa. Tekninen tarkistus esittelijältä. Ei, vaan. Seven est retiré. Seitsemän on vedetty pois. Alors, mais je peux le faire maintenant aussi. Alors, fais l'amendement technique. Kyllä tämä nytkin onnistuu. Tekninen tarkistus. Technique, c'est... Tekninen tarkistus liittyy kohtaan kaksi. Olin pyytänyt teknistä tar- korjausta myös alakohtaan E. Eli sinne pitää laittaa 16. maaliskuuta 22. maaliskuuta. Tämä johtuu numeroista ja numero on 1773 1773560. Tämä on tekninen luonteeltaan. Eli siis seitsemän, tarkistuksen seitsemän luku. Tämä on siis tekninen korjaus alkuperäiseen tekstiin. Näistä kahdesta teknisestä tarkistuksesta kaikki varmaan puoltavat, puolesta äänet. Nämä ovat teknisiä luonteeltaan. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Oletan, että tarkistus kahdeksan näin ollen raukeaa, koska se ikään kuin vastusti tätä teknistä tarkistusta. Nyt voimme siirtyä kompromissiin kolme puolesta Kompromissi kolme. Nostakaa sormi, tai ainakin käsitä ainakin sormi vastaan. Neljä vastaanta. tyhjä, Yksi tyhjä ääni. Kolmonen on hyväksytty. Kolme seuraavaa raukeavat ja pääsemme tarkistukseen 12 Vuonilta ja Färmiltä. Esittelijä puoltaa puolestaan nyt. Kiitos. Vastaan. Yksi vastaääni, kaksi vastaääntä tyhjää, ei tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Anteeksi. Sosiaalidemokraatilta suullinen tarkistus neloseen. Tash. Voisin ehdottaa kohta kohdalta äänestystä, koska haluaisin äänestää ensimmäistä osaa vastaan ja toisen osan puolesta, jos se on mahdollista. Kompromissi nelosesta siis. Mihin ensimmäinen osa päättyy? Ö, pilkkuun. Au, point virgule. Au point virgule. Oui. The current <laughs> Puolipisteeseen. Eli inflaatiotaso sen jälkeen. Selvä. Färmillä on suullinen korjaus. Yeah, for linguistic reasons we just... Lingvisistä syistä haluamme ottaa pois sanan even. Ottakaa pois sana even. Très bien. No hyvä. Äänestämme ensin tästä poistosta sana even puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää poistamme sanan even. Nyt äänestämme Portasin pyynnöstä ensimmäisestä osasta tässä kompromississa. Reaffirms that ja niin edelleen. The parliament shows its budgetary responsibility and self-restraint by staying under the current inflation rate. Qui est pour? Puolesta äänet. Je vous remercie. Qui est contre? Vastaan. Kaksi vastaantä. Ahaa. Oletteko ihan varma? No hyvä. Tyhjä. Ei tyhjä. Ensimmäinen osa on hyväksytty. Toinen osa, eli loput tästä virkkeestä puolesta. Vastaan. Ei kukaan. Tyhjää. Kaksi tyhjää ääntä. Yksimielisesti näin muutettuna kompromissi 4 on hyväksytty. Nyt voimme siirtyä suoraan tarkistukseen 17 Alvarolta, joka on yhteen sopiva. Mutta esittelijä ei tykkää siitä. Aha, esittelijä puoltaa. Hän voi selittää, Alvaro. Herzlichen Dank. Also bevor Kiitokset. Ennen kuin sekaannusta pääsee syntymään, niin yhdessä esittelijän kanssa olemme sopineet siitä, että tämä ei vaikuta suoraan leikkausten muodossa, koska tämä aiheuttaisi ongelmia sihteeristön kanssa keskusteltaessa. Kyse on täytäntöönpano seikasta ihan selkeyden nimissä. Kyse ei ole leikkauksesta, vaan tämä tarkistus vaikuttaa ainoastaan täytäntöönpanoon. Esittelijä siis puoltaa. Puolesta äänet. vastaan. Yksi vastaani. Tyhjää. Ei tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi. Puolesta. Vastaan. Kolme, neljä, viisi. Tyhjää. Yksi tyhjääni. Hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 20 Andreasenilta. Se on sopiva, mutta esittelijä vastustaa. Qui contre? Qui... Puolesta. Andreasin tarkistus. Vastaan. Monet. Tyhjää. Yksi tyhjä ääni. Hylätty. 21 Voonilta ja 22 on identtinen. Esittelijä vastustaa molempia puolesta vastaan. Enemmistö vastustaa. Tyhjät äänet. Ei tyhjiä. Haluatteko tarkistaa? No niin, tarkistetaan. Minä en äänestä. Ja Barbara, miten sinä äänestät? Elle vote contre. Hän äänestää vastaan. Alors, le vote, le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Bon, le vote est clos. Äänestys päättyy. Pour. 19 puolesta, 18 vastaan. Niin. Olkaa hyvä. Koneko ei toiminut. Äänestittekö vastaan vai puolesta? Vastaan siis. Ja Barb... Bon, donc il y a 19 contre. 19 vastaan, 18 puolesta hylätty. Molemmat hylättiin. Nämä ovat identtisiä. Nyt äänestämme tarkistuksesta 23 Andreasenilta. Esittelijä vastustaa. Puolesta äänet. Vastaan. Monet tyhjää. Hylätty. 24 Portasilta. Esittelijä vastustaa. Puolesta. Vasemmisto. Vastaan. Kaikki, jotka eivät ole vasemmalla. Tyhjä. Enemmistö vastustaa. 25 Vertmanilta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Rohkaistaan Euroopan parlamenttia puolesta. Esittelijä puolta niin ikään. Vastaan. Portas. Tyhjää. Ei tyhjä. Ensimmäinen osa on hyväksytty. Toinen osa. Esittelijä ei tykkää puolesta. Vastaan. Tyhjä. Toinen osa hylätty. Kompromissi 6. Puolesta. Kompromissi 6. Vastaan. tyhjää, ei tyhjiä, hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 26, esittelijä vastustaa. Ei vaan on puolesta. Alors, euh, monsieur rapporteur. Esittelijä, haluatteko puheenvuoron? Je voudrais aussi préciser. Haluaisin täsmentää, että tässä ei ole muutosta. Ja minä puoltaisin enkä sunkaan vastusta. Muulloinhan tämä raukeaisi, tämä äh, hävittäisiin. Tämä siis täytyy tulkita niin, että se on suhteessa äh, täytäntöönpanoon. Esittelijä puoltaa. Puolesta äänet. Vastaan. Sosialistit, mutta ovat äh, e- yksin, ei tyhjää ääniä, hyväksytty. 29 raukesi. Kompromissi 7 puolesta. Ei, ei, vaan. Mais nous venons de le voter. Mehän äänestimme siitä. Nous venons de l'adopter. Se hyväksyttiin. Herra Bokros, te saatte olla tyytyväinen. 29 raukesi. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää. Onko hyväksytty? Kompromissi 8 puolesta. Vastaan. Viisi. Tyhjä. Hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 41 Andreasenilta. Esittelijä vastustaa. Ah, j'ai une mauvaise indication. Väärät ohjeet. Eli siis 40, ja tässä esittelijä kohta kohdalta äänestys. Je pense que la deuxième... Minä katsoisin, että toinen osa raukeaisi. Toinen osa raukeaa. Ja toinen osa sanoo mitä? La première partie s'arrête. Ensimmäinen osa päättyy siihen, että library services in all three working languages, niinkö? Ja toinen osa raukeaa ottaen huomioon edelliset äänestykset. Ottaen huomioon kompromissi, se ei ole sen kanssa yhteensopiva. Selvä. Ensimmäinen osa. Esittelijä puoltaa. A. Joka tapauksessa vastustaa. Ensimmäinen osa. Siitä äänestetään puolesta. Kiitos. Seitsemän. Vastaan isot ryhmät ja muutamat muut, tyhjää. Ensimmäinen osa on hylätty. Toinen osa raukeaa. Mitään ei ole enää jäljellä tarkistuksesta 40. Voimme siirtyä näin ollen L'amendement 41. 41. Alvaro on aivan epätoivoinen. Mutta toki voitte onnistua muissa äänestyksissä. 41 esittelijä vastustaa puolesta. vastaan tyhjää hylätty. 42 ja 3 katosivat juuri. No, Monsieur Fer. Eikö? Färm. Yeah, I have no problems with voting on... Ei minulla ole mitään ongelmaa äänestää 42. Kyllä meidän pitää sitä äänestää mutta haluaisin vain kertoa, että minun ryhmäni äänestää tätä vastaan huolimatta siitä, että meillä on tiettyä sympatiaa tätä ja 47 ja 50 vastaan, mutta ikävä kyllä ne ovat siis sisäisesti ristiriitaisia. Jossain sanotaan, että business class ainoastaan ikäli matkustaa enemmän kuin neljä tuntia ja jossain sanotaan, että vain Euroopan unionin sisällä ja tämä on ristiriitaista. Minusta meidän pitäisi katsoa matkakustannuksia ja jäsenten kustannuksia toki, mutta paljon järjestäytyneemmin ja ennen budjettimenettelyä. Sen vuoksi me nyt äänestämme tätä vastaan, mutta haluamme palata tähän. Merci. Kiitos. Matkakulut. Henkilökohtainen ehdotus sovittelussa, jota ei otettu vakavasti, ei minun valtuuskunnassani eikä puhemiehistössä, mutta me voimme kyllä työstää tätä syksyllä. 42, Bokros. Sitä äänestetään. Niin kuin luvattua. Esittelijä vastustaa. Puolesta äänet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Vastaan. Isompi luku. Tyhjää. Hylätty. 43 raukeaa. 44 Alvarolta ja Pokrosilta. Esittelijä puolta, puolesta. Kiitos. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. Ei tyhjää. Hyväksytty. 45 raukeaa. 46 Andreasseniltä. Esittelijä vastustaa. Puolesta. Seitsemän. Vastaan. Yli seitsemän. Tyhjää. Yksi tyhjä ääni. Hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Ennen kuin äänestämme, esittelijälle puheenvuoro. Sur le compromis numero... Kompromissista yhdeksän sanoisin, että menen tässä puheenjohtajan ehdotuksen suuntaan. Meidän pitää täytäntöönpanossa ponnistella niin, että saataisiin leikkauksia, vähennyksiä vesikuluihin, sähköön ja niin edelleen. Ja myös matkakustannuksissa, kun ajatellaan virallisia työmatkoja ja äh, jäsenten matkoja, niissäkin pitäisi saada vähennystä aikaiseksi. Tämä on se, mitä minä ehdotan. Tämähän on myös kirjallisessa tekstissä mukana. Tämä oli oikeastaan selitys sen suhteen, mitä kompromissi sisältää. Ei tämä ole suullinen tarkistus. Puolesta. Kompromissi yhdeksän. Vastaan. Viisi. Tyhjää. Hyväksytty. Kuitenkin äänestämme 48, koska siellä on Bokrosin nimi alla. Esittelijä vastustaa. Puolesta. Monsieur Alvaro veut dire un mot. Alvaro haluaa sanoa sanasen. Möglicherweise. Um zum... Niin, siihen mitä kollega Bokro sanoi alkuun, mutta kollega Portashan on tässä myöskin tätä anomusta ajamassa, ja jotta tämä voidaan huomioida, samoin kuin esittelijänkin näkemys, niin minulla olisi tämän hakemuksen allekirjoittaneelle kysymys. Sopisiko teille sellainen, että viittaus vuoteen 2011 poistettaisiin sillä sopimus, joka tehtiin puheenimiehistössä, niin se pitää sisällään jo leikkauksia, eli nämä olisivat pyyntöjä täytäntöönpanoon liittyen, eli siivous ja muut vastaavanlaiset palvelut, niiden osalta pyritään leikkauksia toteuttamaan. Ja ne, jotka ovat myöskin tätä hakemusta olleet allekirjoittamassa, niin sopiiko tämä teille? Eli silloin tässä ei olisi mitään ristiriitaisuuksia näiden numeristen leikkausten osalta, vaan sanoisimme, että me pyrimme tekemään kaikkemme näiden kustannusten leikkaamiseksi. Uskoakseni tämä ei olisi ristiriidassa kompromissin kanssa. En tiedä mitä esittelijä on siitä mieltä, mutta näin puhaltaisimme yhteen hiileen ja pyrkisimme tätä kautta ratkaisemaan tämän ongelman. Näin ollen olettaisin, että pitäisi katsoa, että sen sijaan, että sanotaan, että allowing for the spending level ja niin edelleen pitäisikin sanoa, että all things being equal – jos tässä ei ole viittausta vuoteen 2011, eli mikä menotaso? Esittelijä. Eh, le 48. 48 raukea on selvästi suhteessa kompromissiin. Ymmärrän kyllä. Le reprendre. Mutta tämä pitäisi kirjoittaa uudelleen, jos se otetaan, palautetaan. De monsieur... Alvaron suullinen tarkistus. après, il ne reste niin, teksti ei ole enää sitten johdonmukainen tämän jälkeen. Kysyn nyt laatioilta, hyväksyttekö suullisen tarkistuksen, jonka Arvaro teki? Tässä tapauksessa sitä voidaan äänestää. Esittelijä vastustaa, hän selitti miksi, vai ettekö hyväksy? Monsieur, monsieur... I have no choice but to stick to... Minulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin pitää kiinni alkuperäisestä ehdotuksesta ja minusta on ihmeellistä, että liberaalit eivät tue omaa ehdotustaan. No, il faut... C'est fait pour vous aider. Bon. No tämä nyt tehtiin teidän auttamiseksenne. Äänestämme tarkistuksesta tässä sanamuodossa esittelijä vastustaa, koska se ei ole yhteensopiva sopimuksen kanssa puolesta. Bokros on puolesta. Kolme. Neljä. Vastaan. Je remercie. Et monsieur Alvaro s'abstient. Alvaro äänestää tyhjää. Liberaalien kanssa. Liberaalit äänestivät tyhjää. Näin voimme siirtyä tarkistukseen 49 Gresleltä. Esittelijä puoltaa. Tämähän on selvää puolesta. Vastaan. S et D tyhjää. Liberaalit. Enemmistö ingen takana. 50. Raukeaa. Ei. Portas. Je pense que, comme on a voté... Me äänestimme 47, mutta nämä ovat kyllä erilaisia versioita, vaikkakin tavoite on sama. Minusta meidän pitää äänestää myös 50. Oi. Kyllä. No niin. Jos esittelijä ei vastusta, äänestämme 50 esittelijä. Näin tässä tilanteessa se katetaan kompromissilla, josta me äänestimme. Ja siinä vaadittiin nimenomaan menoleikkauksia missioihin ja työmatkoihin. Monsieur Portage. Esse compromisso eh, é genérico. O que este... Eh, Tämä on yleinen kompromissi. Se, mitä näissä kohdissa ehdotetaan, tässä on kysymys niiden konkretisoimista. Sitten me hyväksyimme kohdan 47, Joten nyt on kysymys siitä, että olemme metodologisesti johdonmukaisia. Tämä pitää hyväksyä, muuten tässä ei ole mitään järkeä. Äänestetään 50 puolesta. Esittelijä vastustaa ja selitti miksi. Puolesta. Yhdeksän. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi. No niin, äänestyslistalla kompromissi 10, mutta se ei oikeastaan ole kompromissi 10, vaan esittelijän suullinen tarkistus puolesta. Teksti on sama. Contre. Vastaan. Mielenkiintoisempaa. Nyt varmasti täytyy äänestää koneella. Donc je soumets au vote électronique le texte qui porte... Äänestämme koneella kompromissi 10 nimetystä kohdasta. Le, le vote, et pourquoi c'est secret? Miksi se nyt salaisuus olisi? Salainen toki, mutta hala, sanon kyllä tulokset. Je ne, je ne vote pas. Minä en itse äänestä. Kolme ei ole vielä äänestänyt. Hänellä on kortti. No niin. Äänestys päättyy. 22 puolesta 17 vastaan. Hyväksytty. Selvä. 51 raukeaa. Kompromissi 11. Puolesta. Vastaan. Taas koneäänestys. Salainen äänestys alkaa. Votez, mes chers collègues. Äänestäkää, äänestäkää, kollegat. Äänestys päättyy. 22 puolesta 19 vastaan. Pieni enemmistö. Seuraavat tarkistukset raukeavat aina 59 asti. Färm. Chair, I still think that uh, an element of our... Minusta osa meidän tarkistuksestamme on yhteensopiva kompromissin kanssa, josta juuri äänestettiin, ja itse asiassa se tekisi tämän kompromissin vahvemmaksi. Tässä on kysymys parlamentin menettelytavoista avoimessa keskustelussa ja seurattavassa päätöksenteossa, ja ehdottaisin, että tästä äänestettäisiin lisäyksenä. Sen lisäksi minulla on suullinen tarkistus josta haluaa meidän äänestävän, jossa sanomme, että me emme eh, tue, koska tätä ei kompromissi eh, täysin kada, kata. Eh, me emme välttämättä tue Euroopan historian taloa. Sen vuoksi tämä miljoona, joka on tälle Euroopan historian talolle, että se olisi että tämä siirretään. Tämä ei ole ihan näin, tämä pitäisi siirtää varauksiin tämä olisi oikeampi tulkinta. Eli tämän pitäisi olla osa avointa toimintaa ja budjettiviranomaisen pitäisi se hyväksyä. Tästä pitäisi äänestää lisänä. Esittelijä sanoo oman kantansa Alvaro. Niin, anteeksi, Jörn. Sinä luit tämän niin nopeasti, että käy jo tulkiakin sääliksi, joten otetaanpa harjoituksen vuoksi uudestaan. Eli kaksi asiaa, joista äänestetään erillisinä, vaiko linkitetäänkö nämä yhteen vai miten tässä oikein toimitaan? I think in fact that you... No, sinulla taitaa olla nämä kyllä siellä paperillakin. Pitäisi ainakin olla. Tämän vuoksi olin niin nopea. Mutta siis ensimmäinen lisää muotoilun, että tämän pitäisi olla standardiparlamenttimentely, avointa päätöksentekoa ja avointa keskustelua. Syy on se, että meidän mielestämme tällä hetkellä meidän ei pitäisi tehdä mitään muuta kuin pitää tämä valmisteleva prosessi käynnissä. Me emme ole päättäneet vielä lopullisesta liikkeelle lähdöstä tämän projektin suhteen. Ja toinen asia on se, että meidän mielestämme meidän pitäisi hyväksyä ei tällä hetkellä se, että meillä olisi erillinen budjettikohta, koska tämä tulee olemaan sitten se liikelle lähtö. Tämä pitäisi sanoa budjettimenettelyssä äh, niin, eh, syksyllä, että niin, että me saamme tähän tämän erillisen budjettikohdan Euroopan historian talolle. Eli siis avoimet äh, standardimenettelyt ja sekä oma budjetti, äh, kohta budjettimenettelyssä, ei tässä ennakkoarvioinnissa. Hyvä esittelijä saa puheenvuoron kyllä, mutta ennen sitä, jotta työmme yksinkertaistuisi. Nämä ovat kaksi erillistä tarkistusta. Ensimmäinen on numero 52. Jöran Färm ehdottaa sitä, sillä täydennettäisiin kompromissia 11. Se olisi lisäys. Toinen ehdotus mitä tulee budjettikohtaan, on 59 tarkistuksen aiheena. Tämäkin olisi täydentävä. Olemmeko samaa mieltä? Metodista olen samaa mieltä siis. Esittelijän kanta. Moi je pense que, euh, Minä katson, että kun äänestimme kompromissista ja se hyväksyttiin, niin minusta 52 raukeaa. Me, Mutta kenties ehkä tämä voitaisiin selvittää. Jos se raukeaa, niin tässä raukeaa samalla myös kysymys uudesta parlamentaarisesta menettelystä. Tämä on minun näkemykseni, minusta se kyllä raukeaa. Tämä on kuitenkin minun kantani. Minusta kompromissi mm, toimii niin, että nämä muut raukeavat ei minulla ole samaa kantaa sitten 15a. 15a olisi suullinen tarkistus niin, että ei vastustettaisi kokonaiskompromissia, johon pääsimme. Minusta ensisijainen kysymys on se, että raukeako 52 vai ei. Minusta se raukeaa. Äänestyslistalla ryhmät ovat ottaneet kantaa muihin kohtiin, mutta kukaan ei ole tähän mennessä kyseenalaistanut sitä, että jos kompromissi 11 hyväksytään, niin kukaan ei ole kyseenalaistanut sitä, etteivätkö muut tarkistukset raukeaisi, aivan niin kuin äänestyslistalla todetaan. Alors, j'ai d'abord Monika Olmayer. Monika Olmayer, kommentti ja sitten Jöran Färm vielä vastaus. Monika. Also zunächst vom inhaltlichen her äh, möchte... Mitä sisältöön tulee, niin toteasin Jöran Fermille – että tämä notifiointi tapahtuu normaalia menettelyä käyttäen talon puolesta. Me emme ole koskaan päättäneet tästä, koska tämä on juridisesti jo aikana sovittu. Jos ei ole notifiointia, niin silloin myöskään tätä historian taloa ei voida tällä tavalla ottaa tähän mukaan. Ja tässä vain sovelletaan normaalia menettelyä varmistaaksemme, että toimet ovat sääntöjen mukaisia. Eli tätä ilmoitusjärjestelmää käytetään alusta loppuun. Siitä ei tarvitse äänestää sen kummemmin, koska se vain on tällainen välttämätön seikka, joka on säännöissä. Eli se on siltä osin selvä. Mitä tulee tähän periaatteelliseen lähestymistapaan, niin kannattaisin avoimuutta lisäävää omaa budjettikohtaa. Aina kun on kyse ollut suurista projekteista, niin olen puoltanut omaa budjettikohtaa, koska silloin nähdään, mitä on investoitu tähän projektiin. Eli silloinhan me ajettaisiin avoimuutta. Ja olen yllättynyt, ettemme halua edes tällaista alakohtaa koska sehän ei vaikuta sinänsä siihen päätöksentekoon, joka liittyy taas tähän ilmoituksen jättämiseen. Kiitoksia. Joran Färm. Well, I think I clarified. No, minusta minä nyt äh, selvetin tämän hyvin selkeästi myös edellisessä valiokunnan kokouksessa. Ensinnäkin tämä ei ole, ole vain tavallinen päätöksentekomenettely. Ei tätä voida pitää ainoastaan rakennusprojektina, on tässä kysymys hieman enemmästä. Siksi minusta tämä ei nyt riitä, mitä Monika Holmeier sanoi. On myös monia muita näkökulmia tästä, jotka eivät vain liity rakennusprojektiin. Sen vuoksi meidän pitää saada avoimempi menettelytapa, meidän täytyy saada menettelytapa, joka käsitellään suoraan täysistunnossa tai on ainakin osa normaalia budjettimenettelyä jonka budjettiviranomainen hyväksyy, kuten teimme syksyllä, eikä vain tässä ennakkoarvioluonnoksessa. Ja tämän oman budjettikohdan luominen, en minä sitä vastusta, päinvastoin olen sen puolesta, mutta en tässä ennakkoarviossa. Haluan, että se on osa normaalia budjettimenettelyä, jonka budjettiviranomainen hyväksyy niin, että se olisi täysin avoin. En todellakaan vastusta budjettikohdan perustamista, mutta en halua, että se perustetaan ennakkoarvioon. Ja olen kertonut että esittelijälle useita kertoja, että haluan nämä asiat tähän mukaan. Hän ei ole hyväksynyt niitä kompromissiin ja sen vuoksi niistä pitää nyt äänestää. Merci, Monsieur Gayer. Kiitos, edustaja Gayer. Also ich weiß ja nicht, wie das auf Portugiesisch oder Französisch ist, aber... Kompromissi tarkoittaa sitä, että kaikki ovat sen hyväksyneet. Ja Jöran Ferm on sanonut ST-ryhmän puolesta, että sisällöllisesti nämä tarkistukset eivät ole kompromissin mukaisia, jolloin ei voida sanoa, että tämä olisi kompromissi, joten ei voida sanoa, että tämä kompromissi sisältäisi sellaisia tai kattaisi sellaiset tarkistukset, jotka raukeaisivat. Se, että hyväksytäänkö nämä, niin se on eri asia, mutta se, että asia olisi pöydältä josta on sanottu, ettei sitä voida täällä kompromissin muodossa hyväksyä, niin se nyt ei onnistu. Kyllä minun mielestäni näistä tarkistuksista 52 ja 53 täytyy äänestää, koska kompromissi ei huomioi niiden sanomaa. Kiitoksia. Joo. Isabel Durand. Kiitos, haluaisin tukea SD-kollegoiden pyyntöä. Kun ajatellaan tätä muotoa ja tätä hanketta, minä toki puolustan hanketta, mutta kyllä meidän täytyy saada joukot kasaan yhteinen kanta, ja tätä kantaa varmasti kollega tuki. Jotta me voimme yhdistyä tässä hankkeessa, niin täytyy huomioida kaikki näkökulmat, ei pelkästään budjetti, vaan niin, että budjettinäkökulmakin äh, näkökulmakin kuullaan ja siitä äänestetään. Minusta on tärkeää äh, niin, että me etenemme mahdollisimman hyvässä hengessä tämän hankkeen kanssa eteenpäin lähikuukausina. Donc, ce que je vous propose, c'est de... Ehdotan, että äänestämme ensinnäkin tarkistuksesta 52 täydentävänä, täydennyksenä. Minä en äänestä liikaa EPPtä. Ehdotan tarkistuksen tekijöille suullista tarkistusta. Reiterates that kaikki päätökset, jotka liittyvät tähän menettelyyn, pitäisi tehdä standardiparlamentaarisen menettelyn mukaisesti. Sanoisin pikemminkin appropriate, asianmukainen, ei, ei standardia oikeastaan olekaan, vaan tämä on tämmöinen erityistapaus. Ehdotan vain tällaista. Oletteko samaa mieltä tästä? Ovat. Äänestämme 52. Äh, sana standard, standard korvataan sanalla appropriate, asianmukainen. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Koneäänestys välittömästi. Tout le monde a voté. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puolesta 21 vastaan. Tarkistus on hylätty. Muut tarkistukset raukeavat 59 asti. Nyt meillä on tässä 59. 59 budjettikohdasta. Esittelijä vastustaa. Heti koneäänestykseen. Esittelijä. Euh, je pense que on pouvait faire... Minusta tässä, koska meillä on kompromissia, kompromissiinhan on mahdotonta sisällyttää kaikkien tahtoa, koska se on nimensä mukaisesti kompromissi. Näin ollen minusta tässä kohdassa voitaisiin vielä keskustella, jotta yritettäisiin saada aikaiseksi jonkinlainen avaus siitä, että konsensus hieman laajenisi. Äh, äh, äh, Mutta mitä tämä nyt tarkoittaa? arvoisa esittelijä. Ensinnäkin ehdotan sitä, että äänestämme 59. Vastustaako vai puoltaako esittelijä? Esittelijä vastustaa. Koneäänestys 59. Tout le monde a voté. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 15 vastaan. Siitä on äänestetty. 59 siis. Esittelijä, voimmeko katsoa nyt, että kun otetaan huomioon nämä kaksi ristiriitaista äänestystä, jotka poliittisesti täydentävät toisin toistaan, niin kompromissin henki on nyt saavutettu. Bon, bien. Bon. Bien. Okei. No niin, selvä. Tarkistus yksi Andreassenilta esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus kaksi Vertmannilta esittelijä puolta puolesta. Vastaan. Liberaalit ja SFD. Tyhjä. Enemmistö puoltaa. Kolme. Yhteensopiva. Kahden kanssa, mutta esittelijä vastustaa. Puolesta äänet. Kolmonen. Vastaan. Enemmistö. Ilmiselvästi. Tyhjää. Hylätty. Neljä. Esittelijä vastustaa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tekninen korjaus, josta jo äänestettiin, E-kohtaan 5 Arnerassenilta puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Loppuäänestys koneella. Minä en äänestä. Äänestys alkaa. Salainen äänestys. Euh, le vote est clos. Äänestys päättyy. 33 puolesta, 7 vastaan, ei tyhjiä. Onnittelut esittelijälle ja kiitos koordinaattoreille ja kaikille niille, jotka ovat osallistuneet kompromissien tekoon. Ennen kuin, olkaa hyvät, vielä, ennen kuin kokous päättyy, Äänestys päättyi. Ne, jotka haluavat poistua salista, voivat niin tehdä, mutta kokous ei ole aivan vielä päättynyt. Muut asiat kohdassa Inga Gressle on halunnut ilmaista tiedonannon. Les personnes qui quittent la salle quittent silencieusement. Liebe Kollegen, es geht um die, es geht um die Haushaltsordnung. Ich möchte einfach... Arvoisat kollegat, muutama huomio. Komissio on laatinut lukuisia epävirallisia kokousasiakirjoja, jotka on välitetty työryhmille eteenpäin, mutta varmaan sekaannus on täydellinen. Nämä liittyvät rahoitusvälineisiin, delegoituihin sään, säädöksiin ja hintoihin ja valtuuksiin. Nämä komission jättämät ja hyväksymät tarkistukset – on huomioitu oikeastaan joka ikisen olemme huomioineet. Erityisesti mitä tulee tähän varainhoitoasetukseen, niin nämä, täällä määritellään käyttö, käyttökohteen ja nämä kertoimet ja palautukset rahoitusvälineistä – mitä tulee delegoituihin säädöksiin, niin edelleenkin on kysymys siitä, että kuinka pitkälle komissio voisi mennä ja missä määrin parlamentin pitäisi olla hyväksynnässä mukana. Komissio on lähettänyt meille luettelon 117 artiklasta, joihin sovellettaisiin delegoitua säädöksiä ja kymmenen osalta emme toimi komission viitattavalla tiellä, mutta muiden 107 osalta toimitaan komission ehdotuksen pohjalta, mutta tällä emme anna komissiolle mitään blankkosekkiä. Ja lisäksi komissio on lähettänyt meille kirjelmän, jossa sanotaan, että täytäntöönpanosäädöksistä pitäisi siirtää näitä äh, seikkoja eteenpäin, erityisesti silloin kun kyse on näistä parlamentin oikeuksista ja mitä tulee sitten tähän ehdotukseen koskien äh, tuen myöntämistä sin suhteen emme tue komissiota, koska se olisi sääntöjen vastaista. Tämän halusin mainita, koska muuten tämä riistäytyy käsistä, koska kukaan ei tiedä, mitä näillä kaikilla asiakirjoilla pitäisi tehdä. Esittelijät tietenkin tulevat käsittelemään näitä kaikkia asiakirjoja, mutta halusin teille vain kertoa tämän ennakkoon. Kiitoksia. Merci beaucoup. Pas d'autres questions, pas d'autres marques. Ei muita kommentteja. Kiitoksia. Kokous päättyy.